Ja annan sitten komission jäsen Mogherinille puheenvuoron. Thank you. Uh... Kiitoksia puhemies. Tiedän, millaista täysistuntosalissa on äänestysten jälkeen, mutta totesin, että Tunisian tilanteesta keskusteltiin jotenkin edellisellä kerralla Strasburgin Libya-keskustelun liepeillä ohimennen. Siinä sanottiin, että Libya on yksi tärkeimpiä ongelmia meidän naapurustoalueellamme. Ja tämä ei pidä pelkästään paikkansa Euroopan kannalta, vaan myöskin Libyan maan naapurimaiden kannalta katsottuna mukaan luottuna Tunisia. Nyt äh, kun pari viikkoa sitten keskusteltiin tuosta herkästä tilanteesta, joka alueella valitsee, Herkkä tila on tullut vielä ilmeisemmäksi viime viikon iskun myötä. Tunisia on erityinen naapuri meidän kantamme katsottuna. Ensinnäkin se on naapuri, joka osoittaa, että demokratia, vapaus ja osallistava politiikka voivat olla koko alueen tulevaisuutta. Minun teki suuren vaikutuksen ne sanat, jotka pieni poika esitti mielenosoituksen yhteydessä heti iskun jälkeen Tunisiassa. Hän sanoi, Ketkä voit pistää kampojen terroristille? Hän sanoi, me. Kadulle lähteneet tunisialaiset. Vastaus, jonka voimme antaa, tai reaktio, jonka voimme antaa tähän iskuun ja tunisen tilanteen herkkyyden huomioon ottaen, on se, että tuemme näiden poikien ja tyttöjen ja kaikenlaisten tunisialaisten pyrkimyksiä, kun he menivät kadulle osoittamaan mieltään tai iskua vastaan. Samalla kun ranskalaiset yhdessä tuumin osoittivat mieltään Pariisin iskujen jälkeen. Kaikki tunnilaiset mukaan olivat erityisestikin nuori sukupolvi, joka uskoo maansa tulevaisuuteen, vapaaseen demokratian, avoimien tulevaisuuteen maansa osalta, ansaitsevat tukea. Päivää ennen iskua olimme täällä Brysseissä. Tapasimme Tunisian ulkoministerien assosiaationeuvoston kokouksessa, jossa mukana on EU ja Tunisia. Siellä puhumme kahdesta asiasta. Yhtäältä keskustelemme, niin kuin kumppaneiden kanssa keskustellaan, yhtäältä myönteisestä kehityksestä, jota maassa on tapahtunut viime vuoden aikana. Hyväksyttiin esimerkiksi uusi perustuslaki, järjestettiin parlamentinvaalit, presidentinhallitus ja yhtenäis presidentinvaalit ja myöskin koalitiohallitus saatiin aikaan, mutta samalla puhuttiin siitä, miksi maa on edelleenkin hyvin herkkä. Nuoriso on, on saanut kyllä paljon koulutusta, mutta työllisyystaso on erittäin huono ja ihmisillä on hyvin huonoja kokemuksia työelämästä. Tunisian nuorille ja varsinkin tytöille ei ole paljonkaan tulevaisuuden näkymiä. Se tosiasia, että jotakin askeleita kohti demokratiaa täytyy vielä ottaa, esimerkiksi kun on kyse paikallisvaaleista, jotka on määrä järjestää myöhemmin tänä vuonna. Tämän huomioon ottaen ne erot, jotka ovat eri maan osien välillä ja eri alueiden välillä, ja ne valtaisat erot tulotasossa ja sosiaalisissa olosuhteissa ja taloudellisissa olosuhteissa väestön kesken ja eriarvoisuus maassa olivat, oli myöskin puheenaiheena. Ja puhuimme myöskin ystävyyskaupunkitoiminnasta joidenkin alueiden tai kaupungin, kaupunkin välillä Tunisiassa ja Euroopassa. Tässäkin puhuttiin. Niin ikään puhumme turvallisuushaasteista, jotka kohtaavat maata. Turvallisuushaasteet juontavat juurensa Ensinnäkin siihen, että tämä on yksi maista tai kenties se maa, jossa ulkomaalaisten taistelujen määrä on kaikkein suurin, eli 3000. Mutta turvallisuuteen vaikuttaa myöskin Libyan tilanne ja rajavalvontatilanne. Sen lisäksi, että kaikista näistä asioista keskusteltiin, ulkoministerin kanssa muistakin asioista. Me allekirjoitamme yhden yhteistoimin sopimuksen, yhteistyösopimuksen, jolla avataan Euroopan unionin ohjelmat tunisialaisille, niille nuorille tunisialaisille ja yrityksille ja opiskelijoille ja tutkijoille, jotka ovat halukkaita osallistumaan Euroopan unionin eri ohjelmiin avoimella tavalla. Nyt raivamme tietä vahvalle yhteistyölle niin ikään päätimme ja keskustelimme seuraavasta korkean tason unionin vierailusta maahan sen jälkeen, kun itse vierailin maassa viikkoa uuden hallituksen virkanaistuisten jälkeen helmikuussa. Puhumme tulista vierailusta ja puhumme myöskin siitä, että ensi tiistaina puheenjohtaja Tusk tulee vierailemaan maassa. Päivää iskun jälkeen kävin puhelimitse keskustelua Tunisian pääministerin kanssa. Me vaihdamme surun valitteluita. Minä osoitin suruni tunnellisten uhrien vuoksi ja iskujen vuoksi, jotka maassa oli tehty, ja hän ilmaisi surun valittelunsa minulle. Siksi, että suurin osa iskun uhreista oli eurooppalaisia. Hän sanoi yhden asian minulle periaatteessa. Hän sanoi, että tulisi tekee kaikkensa reagoidakseen tilanteeseen ja varmistakseen sen, että, että tämä isku ei millään tavalla estä prosessia, joka on edelleenkin herkkä ja vaikea, mutta joka menee oikean suuntaan, mutta hän sanoi, että hän tarvitsee ystävien tukea. Ja vakuutin, että me olemme ystävä. Vien tämän viestin eteenpäin Euroopan neuvostolle, joka järjestettiin tuonne samaisena päivänä. Avasimme kokouksen, Euroopan neuvoston kokouksen minuutin hiljaisella hetkellä, ja valtioiden hallitusten päämiesten kanssa keskustelimme konkreettisista elementeistä, jotka liittyvät erityisystävyyteen Tunisian kanssa – näissä vaikeissa olosuhteissa vaikeina aikoina. Puhumme myöskin siitä, kuinka voimme parantaa yhteistyötä, lisätä sitä neljällä eri tasolla. Turvallisuusyhteistyö ensinnäkin, rahoitusalan tuki, tuki, jota annetaan taloudelle ja konkreettiset suorat toimet mukaan luettuna ja alueellinen yhteistyö, jossa keskitytään Libyan tilanteeseen. Nyt käyn lävitse nopeasti nämä neljä seikkaa. Ensinnäkin turvallisuudesta ja turvallisuusyhteistyöstä. Tietystikin turvallisuus on demokratian ytimessä ja demokraattisen järjestelmän ytimessä, mutta tämä toimii myöskin toisinpäin. Turvallisuus voidaan taata vain ja ainoastaan, mikä on todellinen prose- to- demokraattinen prosessi, jossa kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia. Me tiedämme, että yksi asia vahvistaa toista. Demokratia vahvistaa turvallisuutta ja turvallisuus vahvistaa demokratiaa. Tästä syystä me käymme lävitse kolme eri tarkastelua unionin puolelta käsin katsottuna. Unionin suunnalta me tuemme ja autamme Tunisia oikeuslaitoksen uudistamisessa, toisaalta rajavalvonnassa ja kolmanneksi turvallisuussektorin uudistusten kasamiseksi. Rajavalvonta yhteistyö aloitetaan pian. Meillä on hyvin kunnianhimoinen turvallisuussektorin uudistus menillään taikka tulossa myöskin mukaan luottaen terrorismin vasten taistelu. Nyt viimeiset valmistelutyöt ovat meneillään. 25 miljoonaa euroa on tähän määrä laittaa rahaa. Lisäksi teemme yhteistyötä tunisialaisten kumppaneiden kanssa oikeuslaitoksen uudistamiseksi maassa. Tiedämme, että meidän täytyy tehdä vielä enemmänkin, paljon enemmän, varsinkin näinä vaikeina aikoina. EUn terrorismin vastainen koordinaattori vieraille Tunisiassa tai Tunisissa minun pyynnöstäni paria päivää ennen iskua. Hän otti keskustelut vastapuolen kanssa yhteistyöalueesta mukaan luettaen terrorismin vastainen vuoropuhelu ja erinäiset toimet ja toimenpidepaketti, jotka tullaan pistämään täytäntöön lähipäivinä toivottavasti tämä paketti hiotaan loppuun ja tulevina kuukausina se voidaan toivottavasti pistää täytäntöön. Tämä on yhteistyötä, jossa kumpikin osapuoli on täysin tasavertainen. Ja keskustelua jatketaan tässä vasta tunnisaisten kanssa. Tiedämme, että kun tuemme tunnisen vakautta, tämä ei edellytä pelkästään sitä, että turvallisuus kohenee, vaan tämä tarkoittaa ennen muuta niin kuin julkisesti on aina jatkuvasti sanonut, että tuemme taloudellista ja demokraattista siirtymää. Tämä on se, joka tekee Tunisiasta vahvan. Kuinka tähän pystytään ja päästään? Ensinnäkin rahoitusapu. Vuodessa 2011 Euroopan unionin on enemmän kuin kaksinkertaistunut alu, alu, alkuperäiset avustuseränsä Tuniselle. Viime vuonna 2014 jo yksistään miltei 170 miljoonaa euroa annettiin Tunisialle apuna. Makrotalousapu aina 300 miljoonan saakka lainoina tulee tämän kaiken päälle. Rahoitusapu 2015 on asia, josta ei vielä ole täysin päätetty, mutta me työstämme jo asia komissaari Haanin kanssa sen varmistamiseksi, että Tunisia saa sen, mitä se tarvitsee ja sen, mitä se ansaitsee. Tämä on meidänkin etuimme mukaista. Rahoitusavun lisäksi olemassa konkreettisia toimia, joskus jopa luovia sellaisia, joihin meidän täytyy ryhtyä auttaaksemme Tunisia sen tiellä kohti uudistuksia kun se pyrkii vahvistamaan talouttaan ja demokratiansa. Todellinen edistysmielinen Tunisian talouden lähentäminen eurooppalaisen sisämarkkinoihin, niitä tuetaan Euroopan talousmalli, jonka Euro- Tunisia on itse valinnut ja joka sopii sen talouden haasteisiin, on yksi elementti. Tämä voisi olla yksi elementti. Euroopan unioni on halukas ja tästä keskustelua on jo aloitettukin tunnisen viranomaistahon kanssa. Euroopan unioni on valmis aloittamaan keskustelut syvästä ja pitkälle menevästä vapaakauppasopimuksesta Tunisian kanssa. Tämä todennäköisesti antaa myönteisen merkin myöskin sijoittajille, jotta sijoittajia voidaan kannustaa tukemaan talouden elpymistä maassa. Tämä tietystikin tuo tuloksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vasta, mutta nyt nopeasti täytyy antaa välitöntä apua Tunisialle. Jo aiemmin tänä vuonna me mukautumme kuukausittaista tuontikiintiötämme oliviöljyn osalta. Tämä on hyvin pieni, mutta tärkeä asia Tunisian kannalta. Voimme tehdä enemmänkin tässä suhteessa. Komissio on aloittanut käsittelemään Tunisian pyrkimystä päästä mukaan horisontti 2020 ohjelmaan. Ja tämän tyyppisiä ehdotuksia ja esimerkkejä tulee jatkossa enemmänkin. Sitten kun ehdotukset voidaan tehdä konkreettisella tasolla, tehdään välittömästi. Ja sitten Libyaa koskeva yhteistyö. Yhtäältä kyse on rajavalvonnasta ja toisaalta on kyse suuremmasta Libyaa tilannekuvasta, joka vaikuttaa Tunisian tilanteeseen. Jotkut puheenvuorosta varmaan liittyvät tähän, joten jätän itselleni vastaamisen varaa loppuun tai aikaan vastauksia varten keskustelun loppuun, mutta edellisen kerran Strasbourgissa totesimme jo, että sisä, lisäämme diplomaattisella puolella myöskin panostustamme. Itse olen järjestänyt 34 libyalaisen pormestarin kokouksen. He tulevat kaikista Libyan kaupungista. Maanantaina kaksi päivää sitten tämä kokous järjestettiin. Kuulin heidän huoliaan, heidän toiveitaan. Kyse oli huolista, jotka vain pormestarit voivat tuoda eteen tai tuoda esiin, koska pormestarit tuntevat kansalaistensa pyyteet ja tarpeet parhaiten. Suurissa kaupungeissa on joutunut pommitusten kohteeksi. Osin keskustelu oli hyvinkin tunnepitoista. Ja kaikilla oli sellainen tunne, että eteenpäin täytyy päästä ja poliittinen sopimus täytyy saada aikaan, että Libya saattaa, voi päästä eteenpäin. Konkreettinen yhteistyö, luottamuksen rakentamistoimet ja vetomus, jotta poliittisella kentällä saadaan aikaan tuloksia. Toivon mukaan näinä päivinä ja tulevina tunteina jo saadaan hiottua loppuun suunnitelma uuden poliittisen puitekehyksen laatimiseksi, ei pelkästään Rabatista käsin, mutta myöskin Dobrokista käsin katsottuna ja myöskin Tripolissa ja muissa kaupungeissa tämä toivottavasti voidaan toteuttaa. Ja toivon todellakin ja uskon, että tämä on tie eteenpäin. Ja tämä on myöskin tunnisäisten ystäviemme mielestä ainoa tie ja ainoa tapa ratkaista lipön kriisi. Vielä yksi seikka ennen kuin päätän puheenvuoroni. Tämä liittyy teihin, teihin ja Tunisian, koska parlamentaarinen yhteistyö on myöskin keskeisessä asemassa, kun Tunisia pyritään tukemaan. Tunisia py- pyrkii tällaisen avun saamisen. Teidän sitoumuksenne voi vaikuttaa merkittävällä tavalla. Euroopan unionin missiot 2011 ja 2014 sekä Euroopan parlamentin myötävaikutus jatkuvan EUn apuun, jota Euroopan antautuisen parlamentille on merkittävä panos myöskin meidän kannaltamme. Yhteinen parlamentaarinen yhteistyökomitea Tunisian kanssa, joka sitten määrittelee toimintasuunnitelman suosimuskumppanuuden aikaansaamiseksi ja yhteydet uuseen parlamenttiin tulevat olemaan tärkeässä asemassa, kun vahvistetaan tunisiasta demokratiaa. Totesin vielä, että olemme varmaan kaikki nähneet, tavanneet Putunsian parlamentin jäseniä, kun he, kun, kun he laulavat virsiä, laulavat virsiä tämän hyökkäyksen aikana. Kun he olivat juuri olleet puhumassa terrorismin vastaista laista, sitten ne hyökkäys tuli. Ja hyökkäyksen aikana he lauloivat. Meidän täytyy osoittaa, ei pelkästään Tunisian parlamentin jäsenille, mutta muillekin kansalaisille ja alueen ihmisille ja kansalaiset eivät koskaan seiso yksin. Mikäli etsivät ystäviä ja kääntyvät meidän puoleemme, niin meidät aina löytää ja olemme valmiita olemaan heidän ystäviään. Vielen Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Ich habe vergessen darauf hinzuweisen. Kiitoksia, hyvä komissiaisen Mogherini. Unohdin muistuttaa siitä, että että tällaisissa äh, esityslistan kohdissa ei äh, ryhmien puheen lisäksi ole äh, menettelyä ilman puhujan listaa eikä sinisen kortin puheenvuoroja. Kollega Preda, kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja. Heti kauhistuttavan Varnon iskun jälkeen EPP tuomitsi tämän iskun ja niin kuin itse jo viikko sitten tein sosiaalisessa mediassa, haluaisin taas esittää surun uhrien perheille ja omaisille ja olemme täysin solidaarisia Tunisian kansan rinnalla. Pardon isku kohdistui siihen alueen maahan, joka on todella ponnistellut täyttääkseen aravikevään lupaukset. Siellä kuoli syyttömiä uhreja, mutta kohteena oli myös Tunisian siirtyminen demokratian suuntaan ja tämä on aivan ainutlaatuista koko arabimaailmassa, mutta emme saa erehtyä. Tunisin isku ei ole ainoastaan isku kumppanimme vastaan, vaan myös Eurooppaa vastaan. Ensinnäkin tämä on selvää siksi, että suurin osa uhreista ovat, olivat Euroopan kansalaisia ja toisaalta siksi, että Välimeren turvallisuus on myös meidän turvallisuuttamme ja lopuksi siksi, että Bardon isku on isku meidän arvomme vastaan vastaan, suvaitsevuutta ja perus oikeuksia vastaan. ISIS on ottanut vastuun iskusta ja näin se on asettanut meidät taas tällaisen väkivaltaisen ideologian barbaarisuuden eteen. Se perustuu vääristyneeseen islamin tulkintaan ja erilaisuuden kieltämiseen. Tämä sama barbaarisuus ja suvaitsevaisuus iski viime perjantaina Jemeniin ja sama barbaarisuus ja suvaitsemattomuus iski Pakistanin kristittyjen, eh, kristittyihin 15. maaliskuuta itsemurha iskuissa. Nyt meidän on entistä enemmän puolustettava arvoimme taistelta yhdessä terrorismia ja fanattisuutta vastaan kumppaneidemme kanssa, erityisesti Tunisian kanssa. Me olemme tukeneet tämän maan siirtymään demokratian suuntaan alusta alkaen, eikä sitä tässä kriittisessä vaiheessa saa jättää. On tärkeää antaa sille kansainvälistä tukea ja oli hyvä kuulla, että korkea edustaja puhui kaikista tämän yhteistyön ulottuvuuksista, ja tarvitaan todella lisää yhteistyötä. Haluaisin myös mainita, että muutaman päivän kuluttua eh, Maghreb-maiden valtuuskunnan jäsenet, kollegamme lähtevät eh, Tunisiaan keskustelemaan parlamentin jäsenten kanssa siellä. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Preda. Seuraavaksi kollega Pantseeri, kolme ja puoli minuuttia. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puhemies. Minä palasin tänä aamuna Tunisista, jossa tapasin äh, esimerkiksi parlamentin yleiskokouksen puhemiehen, joka varmasti sanoi minulle, että tämän äh, terroristihyökkäyksen pääkohde oli Tunisian parlamentti. Keskustelin eri henkilöiden kanssa ja sain sen vaikutelman, että Tunisia voisi olla terroristihyökkäyksen ideaalikohde. Tässä maassa alkoi arabikevät ja se on myös maa, joka on pisimmällä kehityksessä kohti demokratiaa. Sillä on demokraattinen perustuslaki ja yhtenäisyyshallitus, nämä ovat, äh, demokra- nämä ovat hyviä kehityssuuntauksia. Meidän täytyy samanaikaisesti olla hyvin tietoisia siitä, että Tunisia kohtaan on hyökätty e, juuri siksi, että se on myönteinen esimerkki ja se olisi viitekehys koko alueelle ja koko Euroopalle Tämä olisi esimerkki siitä, että olisi mahdollisuus luoda vapaa ja demokraattinen tulevaisuus Arabimaassa. Ja tätä terroristit eivät hyväksy, koska heidän tavoitteensa on kaos koko Välimeren alueella. Siksi me emme voi kuin olla samaa mieltä Tunisian presidentin kanssa. Terrorismi ei ole pelkästään Tunisian ongelma, vaan se koskettaa kaikkia myös koska ähm, Bardo-museon hyökkäyksessä kuoli useita eurooppalaisia turisteja ja tällä on kahdenlaiset seuraukset. Toisaalta mm, pelko on lisääntynyt ja sehän on jo korkealle Libyan takia ja toiseksi tämä vaikuttaa Tunisian imagoon, jolla on haitalli, sillä on haitallisia vaikutuksia esimerkiksi mitä tulee Tunisian matkailutuloihin. Siksi tarvitsemme vain vähän sanoja, mutta paljon konkreettisia tekoja, ja tänä päivänä, ei huomenna. Euroopan on määräävä asema Tunisian suhteen kahdella tavalla. Tarvitsemme tukea poliittisille instituutioille ja meidän täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa, jotta voitaisiin torjua tätä yhä vahvistuvaa Isiksen voimaa ja sitten toinen tehtävä, joka on myös meidän Euroopan parlamentin tehtävä, kuten korkea edustajakin sanoi. Ja sitten tarvitaan riittävää rahoituksellista tukea heti. Juuri vähän aikaa sitten annoimme Ukrainalle makrotaloudellista apua. Mm, tämä on nyt uuden naapuruuspolitiikan koetin kivi. Sen täytyy olla joustava ja uudelleen määritellä prioriteetit. Ja meille, sosialistille ja demokraateille, Tunisia tänä päivänä on prioriteettikysymys. Hyvä korkea edustaja, minä tiedän, mitkä ovat mm, teidän kiinnostuksen kohteenne, mutta pyytäisin, että veisitte eteenpäin tätä pyyntöä. Mm, sen lisäksi, mitä te sanoitte, veisitte tämän pyynnön komission ja neuvostoon jota asetettaisiin selkeä merkki tästä assosiaatiosta. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Panzeri ja seuraavaksi eh, kollega Tano yksi minuutti. Kiitoksia haluaisin eh, rukouksiin ja ajatuksiin eh, tukea Tunisian museoiskun uhreja. 23 ihmistä kuoli tässä järkyttävässä iskussa. Pyssymiehet siellä ampuvat ja viettämiä ihmisiä turisteja. Islamin valtio on, on todennut olevan olleensa iskun takana. Isku osoittaa, kuinka jihaditerroristeita ovat uhka koko maailman demokratialle. Tunisia on muslimien maa. Se on ainoa arabikevään menestystarina. Terroristit eivät välitä yhtään siitä, ketä tapaat muslimit, kristittyjä tai juutalaisia. He eivät välitä yhdestä asiasta siitä, että he ottavat, tuhoa silloin, kun he pyrkivät perustamaan tätä utopistista kalifaattia, niin ihmiset he näkevät muut viha, vihamiehinä. Meidän velvollisuutemme parlamentissa Euroopan unionissa on tehdä kaikkemme, jotta voimme taloudellisesti ja turvallisuudenkin saralla auttaa tätä Tunisian vielä lapsen kengissä olevaa demokratiaa. Kiitoksia kollega Tanok ja seuraavaksi Mauro Barandiaran. Hyvä puhemies, hyvää korkea edustaja arvon kollegat. Niin kuin jo sanoin Libyan keskustelussa, jota käytiin edessä täysistunnossa, kyseisen maan hajoaminen on jo vaikuttanut Tunisiaan. Haluaisin muistuttaa, että korkea edustaja kyseisessä keskustelussa sanoi, että Libyan ja Pohjois-Afrikan tilanne on prioriteetti Euroopan unionissa Ukrainan rinnalla, mutta tämä prioriteettien taso ei kuitenkaan näy taloudellisesti tai poliittisesti. Ja on sanottu, että kaksi kolmasosa Euroopan naapurusvälineen varoista suunnataan itäiseen suuntaan. Siellä on 12 miljoonaa asukasta ja kuitenkin eteläisellä naapurusalueella on 22 miljoonaa asukasta, eikä siihen tätä yhtä paljon huomiota. Tämä osoittaa, että prioriteetit ovat epätasapainossa, mutta tilanne on todella äärimmäinen eh, eteläisessä unionin, eteläisessä unionin alueella. Meidän on uudistettava eh, naapuruuspolitiikkaa. Pitää tehdä selväksi, että on sitouduttu sekä itänaapurin että etelänaapurin suuntaan. Tunisian tapauksessa viime viikon terrori-isku pyrki saamaan raiteiltaan orastavan demokratian ja sen lisäksi se on pyrkinyt vaikeuttamaan sen tärkein pelkästään elinkeinon turismin. Ei saa unohtaa, että Tunisia on ainoa maa, missä siirtymän demokratian suuntaan on ollut todellista. Missään muussa arabimaassa ei ollut islamistihallitusta, joka olisi voittanut vaalit ja sitten hävinnyt vaalit. Vapaissa vaaleissa ei ole yhtään ainoa muuta Välimeren etelävaltiota, joka ei olisi tällä hetkellä uskonnollinen tai sotilainen itsevaltainen maa Tunisian lisäksi. Ja ISIS, joka, jota me vielä ole voittaneet ollenkaan, on siellä jo ovella. Sen takia meidän on mentävä vastaan tuonne. Meidän on autettava Tunisiaa kaikin mahdollisin välinein ja annettava lainoja, investointeja ja turvallisuusapua suuren vuosien aikana. Emme saa salia yhtäkään uutta jännitteiden ja vakauden keskittymiä eh, tuonne etelä Euroopan eteläpuolelle. Emme saa menettää Tunisia. Kiitos. Kiitoksia kollega Maura Barandiaran. Ja nyt puolitoista minuuttia kollega Kouso Pernui. Kiitos puhemies, kiitos Rova Mogherini siitä, että taas tulitte tänne parlamenttiimme. Aivan ensiksi haluaisin tuomita nämä hirveät iskut, jotka on tehty eh, uskonnon nimissä. Valitettavasti tästä oli jo tietoa, sillä maan eteläisessä osassa oli ollut tämän, samantapaisia iskuja. Emme kuitenkaan kiintäneet niihin paljon huomiota korkea edustaja aivan oikein viittasi tässä yhteydessä Libyaan, sillä jihadisti terrorismi uhka, siihen ei voida vastata maakohtaisesti tämä ajatus, että kaikki Lähi-idän ongelmat eh, johtuvat siitä, että oli olemassa joitain diktaattoreita. Tämä johti tällaisten eh, ISISin tyylisten eh, hirveyden syntymiseen. Yhdysvallat oli valmis antamaan Persianlahden alueen huonosti käyttäneille kuningasvalloille tukea ja jotkut muut Euroopan maat lähtivät Yhdysvaltoja seuraamaan. Nyt on islamilainen valtio, joka on saanut paljon rahoitusta ja moni tämän Euroopan unionin eh, taho tuolloin aikaisemmin tuhosi pitkäaikaisten valtioiden jalustaan Emme saa unohtaa monen keskisiä ja monikansallisia yrityksiä, mutta nyt ei ole oikea aika eh, uusimperialistisiin seikkailuihin, eikä pidä toimia näiden intressien mukaisesti, jotka eivät ole meidän kaltaisemme. Kiitoksia kollega Kouso Permui. Seuraavaksi kollega Lohpiilas kaksi minuuttia. Der Anschlag auf das Kiitos puhemies. Museon tehty isku Tunisiassa tappoi vähintäänkin 22 siviiliä. Tällä välin islaminen valtio on todennut olleensa tämän järkyttävän rikoksen takana. Te, Rova Mogherini, ulkoasian edustajana, hiljattain totesitte, että aiotte tukea Tunisian hallitusta ei pelkästään turvallisuustoimien saralla, vaan nimenomaan taloudellisen ja demokraattisen kehityksen takamiseksi maassa. Ja tänä päivänä erittäin yksityiskohtaisesti kerrota tästä tuesta. On erittäin tärkeää, että me Euroopassa osoitamme solidarisuutta tunisia kohtaan näinä vaikeina aikoina. Meidän täytyy ei pelkästään puheenjohtajasta, vaan myöskin osoittaa haluamme tukea ryhtymään tekoihin. Ja meidän on että määrärahat, jotta Tunisia voidaan tukea entistä enemmän. Tuen täytyy varmistaa se, että tämä isku ei johda takaiskuun maan uudistusprosessissa että takapakki otetaan, pikemminkin Tunisia jatkaa edelleenkin ja toimii eteenpäin ja voi toimia. Esimerkkinä menestystarinasta alueella tuhannet tunisialaiset ovat yhden viikkoon marssineet kaduilla. Mielenosoituksissa oli keskeinen slogan iskulause Jasmini vallankumouksen ajalta 2011, mutta se otettiin uudelleen esiin. Totesi, ihmiset uusivat, että he eivät pelkää ja sanovat, että he eivät pelkää terrorismia. Tämä tässä uutta. Kuten huomioon globaali uhka, joka koituu jihadismista, tämä ei pitäisi olla keskeinen viesti pelkästään Tunisiassa, vaan koko alueen kannalta katsottuna myöskin Euroopan suunnalla. Me emme pelkää terrorismia, mutta kuitenkin meidän pitäisi vedota, että nyt ei ryhdytä ylilyönteihin ja ennenaikaisiin hätiköityihin päätöksiin. Meidän tehtävämme on tukea Tunisia niin, että se pystyy suojautumaan terrorismilta ja niin, että kuitenkin samalla kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Tärkeää olisi siksi, että EU erityisestikin auttaisi oikeusvaltion periaatteen ja instituutioiden rakentamisessa. Ja lopuksi vielä toteaisin, että Tunisissa järjestetään maailman sosiaalifoorumin kokous se, että se järjestetään, tämä on selkeä solidarisuuden osoitus Tunisian yhteiskuntaa kohtaan. Kollegin Paljon kiitoksia kollega Johpider ja seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Castaldo. Kiitoksia. Ranskaa. Ranskaa. Kiitos. Minä olen käynyt useamman kerran Tunisiassa katsomaan, miten demokratia etenee tässä maassa, jossa aramikevät todella vaikutti. Kun katson nyt kuolleista otettuja kuvia, niin tämä ei kuitenkaan vie miltä pois niitä mielikuvia, mitä meillä on. Siellä järjestettiin eh, vaalit ja minä haluaisin vielä kiittää heitä. Haluaisin kiittää siitä, että meitä on edes autettu työssämme, kun me olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi sosiaalisia uudistuksia ja kun olemme aloittaneet eh, uuden tulevaisuuden rakentamista kaikkialta löysin vieraanvaraisuutta. Minä kävin kyseessä Bardon museossa, jossa on mosaikkeja, jotka kertovat siitä, että on 3000 vuotta ollut suhteita Pohjois-Afrikan ja Euroopan välillä. Miksi siis Tunisian iskettiin? Siksi, että joku haluaa tuhota tämän demokratian ja haluaa saada nuorten äänen kuulumattomin. Halutaan sinne anarkia ja sen tilalle väkivallan liekit leimumaan ja halutaan tehdä selväksi se, että islamin demokratian välillä ei ole mahdollista yhteyttä, mutta ainoastaan terroristit eivät ole tällä linjalla valitettavasti, jos lähdetään sivilisaation välisen eh, yhteen törmäyksen linjalle, niin tämä retoriikka vain voittaa. Minä uskon siihen, mitä Jurnian kuningas sanoi, kun hän sanoi, että muslimit ympäri maailman eivät anna terroristien käyttää hyväksi heidän uskoaan barbarisuuden edistämiseksi. Sitä ei voida sietää. Meitäkään ei saa käyttää hyväksi. Meidän on jatkossa ponnisteltava erityisen paljon ainoastaan, jos teemme yhteistyötä talouden, politiikan, turvallisuuden, e, sosiaalisen toimien ja kulttuurin alalla. Vain näin voimme voittaa väkivallan, e, kulttuurin. Kiitos. Olemme kaikki tunisialaisia. Kiitoksia kollega Castaldo ja nyt kollega Borgetsio yksi minuutti. Hyvä korkea edustaja, meidän pitäisi pelkästään osoittaa suruvalitteluja. Tietenkin olen samaa mieltä. Monet uhreista ovat maanmiehiä, niin valitettavasti mutta tätä terrorismia ei torjuta rukouksilla, olivat ne latinaksi tai arabiaksi. Euroopan pitäisi heti antaa Tunisialle sotilaallista tukea tässä ei pelkästään tällaisia byrokraatteja, jotka pyörivät Tunisissa ja asuvat viiden tähden hotelleissa eivätkä tee mitään järkevää, vaan pitäisi todellakin sulkea rajat Libyaan täysin mm. ja siksipä Pahoittelen näitä krokodiili, krokotiilin kyyneleitä, joita joillakin hallitusten edustajille on, jotka eivät ole tehneet mitään näiden ulkomaisten taistelijoiden ilmiön torjumiseksi, jotka kuitenkin ovat ihan ensi mm, linjassa itkemässä uhriparkojen hautajaisissa. Jotain meidän täytyy tehdä tämän uhan torjumiseksi ja tietenkin auttaa Tunisia parkaamaan nämä kaikki lomalle Tunisiaan. Kiitoksia kollega Borgizio ja lopuksi sitten vielä komissiojäsen Mogherini. Kiitoksia vastaan ensin edustaja Borgeziolle Rajojen valvonta Tunisian ja Libyan välillä on yksi niistä aiheista, joista me keskustelimme äh, Tunisian ulkoministerin kanssa päivää ennen Bardon hyökkäystä. Ja hän sanoi tuossa kokouksessa, että Tunisialla mitään kiinnostusta äh, sulkea äh, omia rajojaan Libyaan. Minä olen tottunut siihen, että kunnioitan valtioita ja kunnioitan viranomaisten päätöksiä, erityisesti kun on kyse valtiosta, joka on käynyt läpi demokraattisen siirtymän menestyksekkäästi. Joten meidän täytyy ensisijaisesti mukaisesti kunnioittaa Tunisian viranomaisten autonomisia päätteitä, päätöksiä. On aivan selvää, että tämä on yhteinen haaste. Tämä ei tietenkään ole mikään uskontojen tai sivilisaatioiden ähm, Äh, konflikti, koska uhrit olivat muslimia, kristittyjä, ateisteja, eurooppalaisia, tunisialaisia ja tämä ei ole hyökkäys Eurooppaa vastaan, vaan hyökkäys Tunisia vastaan. Tässä ei ole ristiriitaa pohjoisen ja etelän välillä välimerellä. Tässä on kyse yhteisestä työstä, joka on vaikeaa, äh, konkreettista. Sitä on tehtävä yhdessä äh, kahden välimeren rannan välillä ja meidän eh, Tämä pysty, tätä ei pystytä ratkaisemaan pelkästään turvatoimenpitein. Eh, turvallisuustoimenpiteitä on tehtävä, mutta tämä haasteemme, se me voitamme ja tämän sanovat meille tunisialaiset. Eh, ainoastaan jos pystymme investoimaan Tunisian nuoriin sukupolviin, tarjoamaan heille työpaikkaa, paikkaa yhteiskunnassa, ihmisarvoa. Tämä on se, mitä tunisialaiset halusivat, kun he aloittivat ähm, vallankumouksen vuosia sitten. He halusivat arvokkuutta ja tätä meidän on tuettava. Mm, tämä on Tunisian oma tie. Meidän on tuettava sitä kaikkiin mahdollisin keinoin, mutta meidän on kunnioitettava tätä arvokkuutta. On useita asioita, joita on nostettu esiin. Kaksi, kahta haluaisin käsitellä. Yksi koskee Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudistamista. Tämä on yksi asia, josta keskustelimme Tunisian kanssa päivää ennen tätä hyökkäystä. Tämä on se aihe, joka meillä on esityslistassa, kun tapaamme Barcelonassa 13. huhtikuuta Välimeren eteläisten maiden kanssa eh, ja tästä tulemme keskustelemaan myös itäisten kumppaniemme kanssa toukokuussa. Naapuruuspolitiikan uudistaminen voi olla meille ja kumppanimaillemme todella ainutlaatuinen väline, jos me emme pidä sitä byrokraattisena uudistuksena, tällaisena sisäisenä harjoituksena, vaan tämä on vaihe, jossa voimme vastavuoroisesti pohtia sitä, mitkä välineet voivat olla hyödyllisimpiä meille, jotta voisimme vastata niin haasteisiin, joita meillä nyt on, jotka ovat erilaisia kuin kymmenen vuotta sitten. Välimeren eteläisellä puolella on kyse vakaudesta, terrorismista, valtiollisten rakenteiden hauraudesta ja Libyasta. Ja Libya ei ole pelkästään Libyan oma haaste, koska joku teistä sanoi, uhrit ovat kaikki sama arvoisia hyökkäyksiä ja olen samaa mieltä. Äh, on ollut muitakin äh, hyökkäyksiä joista puhumme vähemmän, mutta uhrit ovat kaikki samanarvoisia. Ja haluaisin täällä äh, muistuttaa myös uhreista, joita syntyy muissa maailmankolkissa, usein hyvin lähellä Tunisia. Ajattelen tässä Nigeriaa, Jemeniä. Nämä eivät ole tämänpäiväisiä aiheita, mutta me emme saa käyttää kahta eri mittatikkua, kun arvioimme näitä kriisejä. Ja yksi teistä pyysi minua pyytämään ei yksipuolisia vastauksia eikä monipuoto, moni, ei yksipuolisia vastauksia, vaan monenkeskisiä vastauksia. Ja tämä on työtä, jota jatkuvasti teemme yhdessä Arabiliiton, YK kanssa, alueellisten kumppanien kanssa. Nyt on tärkeää, että kaikki toimijat, erityisesti alueelle, toimivat vastuullisesti, ei pelkästään Libyan, vaan myös Jemenin suhteen. Me tarvitsemme alueellista puitteistoa, joka kansainvälisten uuden monenkeskisen puitteiston Euroopan unionin lisäksi pystyy ei vain reagoimaan, vaan myös toimimaan ja pystyy löytämään pitkän aikavälin kestäviä ratkaisuja, koska liian usein käy niin, että yhdenlainen tapa ikään kuin ratkaista joku kriisi luo seuraavan kriisin. Meidän täytyy katsoa siis pitkälle tulevaisuuteen ja pohtia, millä tavoin pystymme ehkäisemään tulevia kriisejä ja terrorismia alueella. Ja viimeinen huomautus, jonka haluan tehdä liittyen määrärahojen jakoon. Joku täällä viittasi siihen, että on epätasa-arvoisesti jaettu määrärahoja kaksi kolmasosaa itäisille kumppanille, yksi kolmasosa etelälle. No, tämä on, ei, yleensä tämä menee toisinpäin. Kaksi kolmas osa menee yleensä eteläisille maille, yksi kolmas osa eh, itäisille kumppanimaille. Mm, tämän halusin vain sanoa. Tällä hetkellä asia on näin eikä toisinpäin. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Hyvä komission jäsen Mogherini. Keskustelu päättyy tähän. Ja